Kollegat, hyvät kollegat, pyydän, että istuisitte paikoillenne, olkaa hyvät. Pyytäisin, että edustaja Toma istuisi paikoilleen. Merci, chers collègues, voulez-vous vous... Hyvät kollegat, voisitteko istua alas? Olkaa hyvät, kiitoksia. Me avaamme äänestykset ja minun täytyy ensin tehdä muutamia ilmoituksia puhemies on EPP ja SND-ryhmiltä ja äm, sitoutumattomien sikra, äh, sehteriltä saanut seuraavat ilmoitukset. ITRE-valiokunnasta Massimiliano Sallini siirtyy Antonio Tanianin sijaan Brasilian valtuuskunnasta Elisabeth Gardini Antonio Tajanin paikalle – Mercosur-valtuuskunnassa Salvatore Domenico Poliese Antonio Tajanin tilalle. Euroopan unionin ja latinalaisen Amerikan valtuuskuntaan Salvatore Domenico Poliese korvaa Antonio Tajanin. Maghreb-valtuuskuntaan Ines Ayala Sender siirtyy Elena Valencianon paikalle. Keski-Amerikan ähm, valtuuskuntaan Elena Valenciano korvaa Ines Ayala Senderin. Euroopan unionin välimerivaltuuskunnassa Ines Ayala Sender korvaa Elena Valencianon. Euronest-valtuuskunnassa äh, Marian Grappini siirtyy valtuuskunnan jäseneksi ähm, ja va- vetomusvaliokuntaan Dan James siirtyy Jean-Marie Le Penin tilalle. Ellei kukaan vastusta, nämä nimitykset on näin hyväksytty.